Señorías, Hyvät parlamentin jäsenet, jatkamme istuntoamme. Ensinnäkin me haluaisin kertoa teille kaksi ilmoitusasiaa. Ensinnäkin herra Ignacio Guardans on esittänyt eropyyntönsä Euroopan parlamentin jäsenyydestä ja tämä astuu voimaan 23. huhtikuuta. Artiklan 4 kohdan 1 mukaisesti työjärjestyksessämme ilmoitan, että kyseisestä päivämäärästä lähtien hänen paikkansa on vapaa ja luonnollisesti tulemme myös vastaavalle viranomaiselle kertomaan asiasta. Toiseksikin kokouksessa on 20 21.4. oikeudellisten asioiden valiokunta tarkisti Lena Lipinerien ja Daniel Bautistan valtakirjat ja suosittelee yksimielisesti, että heidän valtakirjansa hyväksytään. Jos kukaan ei vastusta, nämä valtakirjat on ratifioitu. Seuraavaksi siirrymme esityslistamme mukaisesti keskusteluun herra Crowlin mietinnöstä, jonka aiheena on tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika. Ensinnäkin annan puheenvuoron esittelijälle herra Crowlille neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia herra puhemies ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen McReevin tänne saliin ja tervehtiä kaikkia kollegoja, jotka ovat paikalla tänä iltana täällä. Tekijänoikeuksien suojan voimassaoloajan pidentäminen on ollut pitkä matka meille kaikille, eritoten sen vuoksi, että hyvin monet ihmiset eivät